miehelle. Näin on tapana tehdä. Mitä tulee päätökseen useammalta valiokunnalta aloittaa toimijoiden väliset neuvottelut 69c-säännön yksi kohdan mukaisesti, josta ilmoitettiin maanantaina 28.5.2018, en ole saanut parlamentin jäseniltä tai ryhmiltä äänestyspäätöstä, joka tai äänestyspyyntö, joka vastaisi vähintään keskitason vähimmäismäärää, joten neuvottelut voidaan näin aloittaa. Sitten Sulik on osoit- esittänyt puheenvuoropyynnön. Olkaa hyvä. Pri včerajšom hlasovaní o návrhu na revi... Eilisen äänestys direktiivin uudistamiseksi lähetetyistä työntekijöistä ei ollut selvä, mistä äänestyksessä oli kyse. Sen vuoksi 184a artiklan mukaisesti haluaisin esittää vastalauseen eilisestä äänestyksestä lähetetyistä työntekijöistä. Puhemies aiheutti sekaannusta, kun hän ilmoitti äänestyksestä, joka johti sitten 37 oikaisuun äänestyksessä poliittisilta ryhmiltä. Tämä on ihan ennennäkemätön määrä korjauksia. Huolimatta ehdotuksen ristiriitaisesta luonteesta ja heti äänestyksen jälkeen ei, hän ei muuttanut kantaa eikä vaatinut äänestyksen uusimmista. Olisi todellakin asianmukaista, että äänestys pidettäisiin uudelleen. Mm, Kiitos. No hyvä kollega. Kerron teille, että eh, Mohan Chartierin ja Jongerius mietintö käytiin, siitä äänestys käytiin erittäin avoimesti ja kunnioitettiin 59 artiklaa työjärjestyksestä, jonka mukaan väliaikainen sopimus menee edellä äänestyksessä ja siitä äänestetään yhdellä äänestyksellä, mikäli parlamentti ei pyydä vähintään 5 prosentin äänimäärällä sitä, että äänestettäisiin muista tarkistuksista neljä kohdan mukaisesti. ENF-ryhmä pyysi, että äänestetään muista tarkistuksista. Tuosta äänestettiin ja pyyntö hylättiin, joten puhemies äänestytti väliaikaisesta sopimuksesta työ-